La sessione è ripresa. Istunto jatkuu. Hyvää huomenta kaikille. Pyydän teitä istuutumaan alas. Tästä tulee pitkä äänestyspäivä jälleen kerran, joten pyrkikäämme hoitamaan tehtävämme mahdollisimman jouhevasti. Tervehdin tässä vielä poistuvaa puhemiestä Martin Schulz ja kiitän häntä hänen tekemästään työstä. Ja kuten jo hänet tavatessani tein, toivotan hänelle kaikkea hyvää onnea ja menestystä poliittiselle uralle ja uran jatkolle Saksassa. L'ordine del giorno reca. Esityslistalla on Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali. Olen saanut seuraavat ehdokkuudet.